Ruotsista. Hyvät naiset ja herrat, siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Suullinen kysymys komissiolle. Säästötoimenpiteiden vaikutus vammaisten henkilöiden elinoloihin. Tämä on työllisyysvaliokunnasta. Ensimmäinen puhuja on edustaja Pervans Beres. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le... Kiitoksia arvoisa puhemies, rouva komission jäsen, hyvät kollegat. Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta on halunnut tuoda tänne täysistuntokäsittelyyn kysymyksen säästötoimenpiteiden vaikutuksesta vammaisten elinoloihin. Minun täytyy tässä ennen kuin esittelen tämän kysymyksen teille todeta, että ilmeisestikään Tämä, ilmeisestikin tämä aihe on saanut myös paljon vastakaikua toimielimen ulkopuolella, koska monissa kansalaisjärjestöissä ja vammaisten hoitolaitoksissa, niistä on otettu paljon yhteyttä meihin. Yksi kymmenestä Euroopan unioninsa asuvasta henkilöstä kärsii jonkinlaisesta vammasta. Tai se ja työttömyystaso näiden vammaisten keskuudessa on vain 45 prosenttia. Hyvin monella on elämänsä aikana mielenterveysongelmia ja kymmenellä prosentilla näistä mielenterveysongelmista tulee kroonisia. Yli 20 prosenttia vammaisista on vaikeavammaisia. 6-17 17-vuotiaiden koulu, koulussa käyminen on hyvin heikkoa. Joten tämä on todella, todella tärkeä aihe. Me tiedämme, että Euroopan unionissa on paljon erilaisia välineitä ja teillä on näistä välineistä vastuu, rouva komission jäsen. Perusoikeuskirjassa artiklassa 1 sanotaan, että ihmisoikeus, ihmisarvo on loukkaamaton ja 21 artiklassa sanotaan, että vammaisuuden perusteella tapahtuva syrjintä on Euroopan unionin oikeuden vastaista. Ja vielä toisessa artiklassa sanotaan, että vammaisten oikeuksiin kuuluu heidän sosiaalinen mukaanottamisensa. YK-sopimuksissa ja EU-toiminnasta tehdyssä sopimuksessa tästä ei puhuta mitään. Minä haluaisin vielä muistuttaa teitä tästä, koska Euroopan unionin 2010-2020 strategiassa vammaiset ovat ensisijaisessa asiassa, ensisijaisessa asemassa ja heille täytyy löytää lisää työtä ja antaa erilaista apua. Tässä samassa tiedonannossa komissio on tuonut esille, että täytyy toimia niin, että vammaiset henkilöt voivat täysin osallistua yhteiskunnalliseen elämään. Heille täytyy luoda hyviä, laadukkaita lähipalveluja ja antaa myös henkilökohtaista apua. Näin vammaisilla henkilöillä he voivat saada yhä paremmassa määrin asianmukaista palkkaa normaaleista työpaikoista. Euroopan parlamentti on nyt reagoinut kollegamme Adam Kosakin mietinnön pohjalta lokakuulta 2011. No, missä nyt olemme menossa? Me olemme siinä tilanteessa, että budjettikuripolitiikka heikentää entisestään vammaisten jo hankalia ja koska julkisia, julkisia menoja leikataan ja samoin hoitopalveluja leikataan, eikä investoida enää välttämättömiin palveluihin, jotta voitaisiin vammaisia tukea. Euroopan unionin 2020 strategiassa on mukana saavuttaa 75 prosentin työllisyystaso ja vähentää 20 miljoonaa miljoonalla köyhy, köyhyydessä elävien määrää ja syrjäytyneiden määrää. Jos me tarkastelemme vammaisten olosuhteita työmarkkinoilla, niin ei näitä tavoitteita kyllä ole saavutettu eikä saavuteta. Vammaisten tasavertaiset mahdollisuudet täytyy myös Euroopan unionin arvojen mukaisesti taata, koska täällähän kysymys on tasa-arvosta. Ja meidän täytyy pystyä vammaisia auttamaan myös toteuttamaan solidaarisessa Euroopassa ö, omia tarpeitansa. Tämän vuoksi on aivan välttämätöntä toimia niin, että Euroopan komissio toimii johdonmukaisesti itse hyväksymänsä strategian kanssa. Strategian, jota Euroopan parlamenttikin on tukenut. Ja tässä toiminnassa myös Euroopan parlamentin täytyy tukea komission toimia. Komission täytyy myös todeta nyt, että se on valmis tarkastelemaan sitä Euroopan parlamentti on ehdottanut suosituksina tämän mietinnön pohjalta, jotta kollegani Jean Lambert nyt valmistelee heikommassa asemassa olevan väestön osan osallistumisesta. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi pyytäisin komission jäsen Reding, Redingiä pitämään oman alustuksensa. Euh, Kiitoksia herra puhemies ja kiitokset esittelijälle haluan sanoa teille, että teidän viestinne kuultiin nyt selvästi ja tietysti Euroopan komissio tulee hyvinkin läheltä tarkastelemaan ei pelkästään sitä, mitä Euroopan parlamentti komissiolle sanoo, vaan myös sitä, mitä Euroopan parlamentti haluaa. Koska yksinkertaisesti sanottuna me haluamme aivan samoja asioita. Perusoikeudet, kansalaisten perusoikeudet, mistä tahansa ryhmästä he tulevat, näitä perusoikeuksia täytyy kunnioittaa, ne täytyy turvata. Ja voin vakuuttaa tälle parlamentille, että tänä vuonna me otamme käsittelyyn lain, eurooppalaista lainsäädäntöä, joka liittyy ö, tähän accessibility-sanaan. Mikähän tämä termi nyt olisikaan ranskaksi? Me olemme luvanneet tämän ja tämä on nyt valmistelussa. Olen täysin yhtä mieltä esittelijän kanssa, kun hän sanoo, että taloudelliset ongelmat ja väestön ikääntyminen, koska nämä asiat kulkevat käsi kädessä, ne asettavat hyvin vahvan haasteen sosiaaliturvajärjestelmillemme. Sosiaaliturvapalvelujen rahoittamisesta tulee yhä vain hankalampaa. Ja samalla me tiedämme aivan loistavasti, että tarve luoda ja löytää uutta uutta pontta kasvulle tuo esille työllisyyslukujen merkityksen kaikilla väestön sektoreilla. Ja tässä otan huomioon myös vammaisten henkilöiden työ, työllisyystason. Me tiedämme myös sen, että vammaisilla henkilöillä on edessään enemmän esteitä kuin muilla väestöryhmillä. Ja tämä, näin asiat ovat myös kasvun aikana. Joten miettikääpä vain, miten ongelmien aikoina nämä vähemmän koulutetut, vähemmän integroidut, integroituneet köyhemmät ihmiset, he ovat vielä huonommassa asemassa kriisin aikana. Tietyt ihmisryhmät ovat yhä heikommassa asemassa ja suuremmassa vaarassa syrjäytyä. Haluaisin viitata tässä viimeisimpään tutkimukseen ihmisoikeuksista ja vammaisuudesta. Siinä korostetaan, että hyvinvointiin ja sosiaalipalveluihin suunnattujen varojen vähentyminen voi johtaa suhteettomaan määrän kasvuun vammaisten henkilöiden työpaikkojen menettämisessä. Tässä ei ole kysymys tällaista horisontaalisesta yhteydestä, vaan eksponentiaalisesta yhteydestä. Tämä on erittäin vakava asia osalle väestöstä. Ja tässä tutkimuksessa on tarkasteltu kuutta jäsenvaltiota, Irlantia, Kreikkaa, Portugalia, Espanjaa, Unkaria ja yhdistynyttä kuningaskuntaa. Nämä ovat kaikki jäsenvaltioita, joissa talous on lamassa. Ja osoitukset siitä, että Euroopan unioni ei voi jättää huomiota tätä eksponentiaalista vaikutusta, joka talouskriisillä on vammaisten työllisyyteen. Saatatte myös tietää sen, että eurooppalaisella talouden ohjauskaudella maakohtaiset relevantit suositukset Virolle, Tanskalle, Hollannille. Siellä on useita seikkoja, jotka viittavat nimenomaan vammaisten työllisyyteen ja heidän asemansa. Te tiedätte, että komissio tällä hetkellä työstää suosituksia 2013 ohjauskaudelle, enkä usko, että asiat ovat mitenkään parantuneet aivan päinvastoin. Vammaisuus on eri alat kattava seikka. Me todella panostamme siihen, että me ottaisimme tämän ongelman, tämän realiteetin, yhteiskunnan realiteetin mukaan ja huomioon kaikessa politiikan teossamme. Haluaisin vielä muistuttaa teitä Eurooppa 2020 ja kasvustrategiasta. Tämähän on vain yksi esimerkki muiden joukossa. Tämän vuoksi myös äskettäin hyväksytyssä sosiaalisten investointien paketissa korostetaan jäsenvaltioiden tarvetta investoida sellaisiin palveluihin, joilla vahvistetaan inhimillistä pääomaa, parannetaan ihmisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja talouteen ja vahvistetaan ihmisten mahdollisuuksia ja kykyä vastata eri kriiseihin. Tämän vuoksi komissio on tehnyt ehdotuksen eurooppalaisesta sosiaalisesta rahastosta ja siinä identifioidaan ne tavat, millä voidaan saada näitä laadukkaita, hyviä palveluja mukaan lukien terveys- ja sosiaalipalveluja, jotka ovat julkisia hyödykkeitä. Nämä ovat yksin näistä kuudesta tärkeimmästä investointiprioriteeteista. Ja tässä on mukana integroidut sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden tavoitteena on vähentää kaikista heikommassa asemassa olevien ryhmien laitoshoitoa. Tämä on yksi seikka, josta on jo keskusteltu täällä Euroopan parlamentissakin. Tässä on aivan selvä sosiaalisen markkinatalouden logiikka. Olen pahoillani, että puhun tässä nyt sosiaalisen markkinatalouden logiikasta, mutta tämä täytyy myös ottaa tähän mukaan, koska tässähän on mahdollisuus kehittää tiettyjä sosiaalisen markkinatalouden sektoreita. Haluaisin puhua näistä niin kutsutuista valkoista työpaikoista sosiaali- ja terveyspuolella. Nämä ovat avainasemassa, kun luodaan lisää työpaikkoja. Haluaisin puhua myös vihreistä työpaikoista, vihreällä, vihreässä taloudessa, samoin kuin digitaalialan työpaikoista. Tässä meillä on paljon kasvupotentiaalia. Tämä on otettu esille myös vuosittaisessa kasvututkimuksessa 2012 jossa komissio suosittelee jäsenvaltioita luomaan aloitteita, joilla helpotetaan näiden sektoreiden kasvua. Haluaisin antaa teille jotakin lukuja näistä niin kutsutusta valkoisista työpaikoista. 22 työ, miljoonaa työntekijää 2010 vuonna. Puolitoista miljoonaa pitäisi liittyä tähän joukkoon vielä 2020 mennessä. Tämä edustaa 10 prosenttia kaikesta Euroopan unionin työvoimasta. Terveys- ja sosiaalipalvelut, ö, edustavan noin 5-13 prosenttia kansallista PKT, ja tämä tuo lisäarvoa noin 800 miljardia vuosittain eurooppalaiseen talouteen. Tiedän, että tulen Euroopan parlamentit aivan oikein saamaan nyt vastauksen siitä, että No, palkat tällä sektorilla, valkoisten työpaikkojen sektorilla, ovat todella paineen alaisena. Tämä on aivan totta, mutta meidän täytyy tarkistella näitä sektoreita, jotta me voimme miettiä myös sitä, millä tavalla voimme kehittää näitä työpaikkoja ja myös niitä työpaikkoja, jotka joihin vammaiset voivat päästä käsiksi. Meidän täytyy myös tarkastella veropolitiikkaa koska monissa jäsenvaltioissa on, tai ainakin voi olla, verokannustimia, joilla kannustetaan yrityksiä palkkaamaan vammaisia henkilöitä ja myös pitämään heidät työvoimassansa mukana. Ja tämähän johdattaakin minut sitten eurooppalaiseen lainsäädäntöön, jonka pohjalle me rakennamme suurimman osan toimistamme tästä. Tämä on neuvoston asetus 2007 2078, jossa on kysymys yleisistä puitteista tasavertaiselle kohtelulle. Tämä on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa ja jäsenvaltiot ovat vastuussa tämän lainsäädännön soveltamisesta yksittäisissä tapauksissa. Komissio valvoo, tarkkailee sitä, millä tavalla jäsenvaltiot soveltavat tätä neuvoston asetusta 2078 kansallisessa lainsäädännössä. Vuonna 2013, siis tänä vuonna, minä tulen antamaan tästä lainsäädännössä täytäntöönpano kertomuksen ja siitä varmasti tullaan keskustelemaan täällä parlamentissakin. Haluaisin vielä todeta sanaa sen YK yleissopimuksesta vammaisten henkilöiden osalta. Te tiedätte, että Euroopan unioni on osapuolena tässä yleissopimuksessa. Ja te tiedätte myös, että minä olen jatkuvasti kannustanut jäsenvaltioitakin liittymään tähän YK yleissopimukseen. Tänä vuonna komissio tulee julkaisemaan ensimmäisen kertomuksensa asianosaiselle YK elimelle siitä, millä tavalla EU täyttää omat velvoitteensa yleissopimuksen perusteella. Ja me tulemme samalla myös tarkkailemaan uudelleen eurooppalaisen vammaisuusstrategian täytäntöönpanoa, johon esittelijä viittasi ja jonka osalta olen sanonut, että tämän vuoden puolessa välissä komissio tulee esittelemään oikeudelliset puitteet vammaisten henkilöiden työllistymiselle ja estettömyydelle. estettömyydelle. Ja tämä on erittäin tärkeä asia Euroopan unionin kannalta. Paljon kiitoksia komission jäsen tästä hyvin yksityiskohtaisesta alustuksesta ja haluaisin kertoa teille, että teidän puheenne oli tarkoitus kestää ainoastaan kolme minuuttia ja meillä on joskus ongelmia ja pyydän, että kollegat lyhentävät puheenvuorojaan. Tämä on nyt ainoa lyhyt huomautus, jonka halusin tehdä. Kiitos paljon vielä kerran. Sitten seuraavaksi kahdeksi minuutiksi puheenvuoron saa edustaja Kosa. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, komission jäsen Reding. Haluan puhua hyvin konkreettisesti. Vaadin, että komissio uudistaa eurooppalaisten vammaisoikeuksien lainsäädäntöä. Ja tässä täytyy myöskin ottaa mukaan parlamentti. Me tiedämme, että vammaisten ihmisten tilanne monissa Euroopan unionin maissa on heikentynyt ja tästä syystä keskustelu on hyvin oikeutettua, mutta meidän täytyy myöskin puhua myönteisistä esikuvista ja pitkän aikavälin strategioista, esimerkiksi Unkarin strategiasta. Tämä koskettaa hyvin monia vammaisia. Ja sitten toinen asia työllisyyden osalta. Me tarvitsemme enemmän toimia, varsinkin kun ajatellaan sellaisia, joilla on erittäin vaikeita vammoja, ovat vaikeavammaisia. Myöskin näiden ihmisten pitää saada työtä oikealla tasolla. Se, että vähennetään niin sanottuja suojatyöpaikkoja, on johtanut siihen, että hyvin monet vammaiset ihmiset ovat pudonneet työmarkkinoilta kokonaan. Myöskin palvelut vammaisille ihmisille ovat sellaisia, että niiden pitäisi olla sopivia. Yritysten, yrityksiä ei tulisi tukea mitenkään automaattisesti, sitä me emme tarvitsemme. Me tarvitsemme sopivia palveluja vammaisille ihmisille. Sitten vielä eräs asia. Sosiaalinen mukaanotto. Tämän pitäisi tapahtua jo esikouluvaiheessa – ja myöskin vammaisten pääsyä työpaikoille tulisi tukea riippumatta siitä, mistä vammasta me puhumme, työpaikalle pääsy ei maksa enempää kuin iPhone. Ja ilman tätä työmarkkinoille pääsyä se ei myöskään tehoa. Ja sitten haluaisin vielä sanoa lopuksi, että Yhdysvalloissa kriisin aikana – käytettiin 700 miljardia rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi ja nyt sitten 270 000 vammaista joutui kadulle. Minä halusin tällä vain todeta sen, että tämä ei todellakaan ole oikea tapa, vaan oikea tapa on se, että toimitaan aktiivisesti ja saadaan myöskin vammaiset aktiivisesti mukaan yhteiskuntaan. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi kahdeksi minuutiksi puheenvuoron saa edustaja Gönch. Kiitoksia puhemies. Me olemme puhuneet paljon siitä, että talouskriisi on vaikuttanut kaikkein eniten haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. Ihmisoikeuspöytäkirja, siinä puhutaan paljon siitä, että haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä tulisi suojata. Ja eurooppalaisen strategian keskiössä tulisi olla myöskin vammaiset ihmiset. Julkisten menojen leikkaukset eivät saa johtaa siihen, että vammaiset ihmiset eivät pääse mukaan työmarkkinoille. Unkarissa on esimerkiksi laskettu invalidi eläkettä. Nämä henkilöt eivät saa minkäännäköistä yhteiskunnallista tukea. Tästä syystä minä vaadin, että instituutiot vielä kerran tarkastavat, missä määrin tässä syrjitään vammaisia ihmisiä sillä, että Euroopan budjettia ja julkisia menoja leikataan. Tulisikin pohtia, millaisilla toimenpiteillä tätä voitaisiin kompensoida. Kiitoksia. jälleen kerran kahdeksi minuutiksi puheenvuoronsa edustaja Haakin. Kiitoksia. Hyvä komissio. Tässä Euroopan parlamentissa järjestettiin äskettäin vammaiskonferenssi ja kollegani, äh, joka asuu Lamfordissa Irlannissa, sanoi hyvin yksinkertaisesti, että vammaiset ovat aina suuremmassa vaarassa äh, ajatua köyhyyteen. Ja äh, budjettikurin aikoina heillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Tämän vuoksi me esitimme tämän kysymyksen komissiolle, koska vaikutus normaaleihin kansalaisiin budjettikurin aikana on vakava, mutta se ei ole mitään verrattuna siihen vaikutukseen, joka näillä toimilla on vammaisiin. Joten tässä täytyy ryhtyä todellisiin toimiin et, niin, että vammaiset henkilöt eivät syrjäydy entisestä. Ja tämän vuoksi työllisyysvaliokunta vaatii sosiaalisia indikaattoreita talousindikaattoreiden rinnalle eurooppalaisessa talouden ohjauskaudessa. Me olemme Irlannissa nähneet sosiaalipalvelujen leikkauksia, henkilökohtaisten avustajien palkkauksen leikkauksia leikkaus, leikkauksia ja niin edelleen. Ja vammaisilla, joilla oli ennen mahdollisuus työskennellä ja olla jollakin tavalla sosiaalisessa elämässä mukana, heillä ei ole enää tätä mahdollisuutta. Suurena varana on se, että tässä nyt puretaan monien vuosien hyvä työ. Meillä täytyy olla tällaisia strategioita, joilla voidaan palauttaa nämä vammaisten integraatio. Mutta meillä on vielä tärkeämpiäkin asioita. Äskettäisessä työllisyysvaliokunnan kokouksessa Belgian edustaja puhui siitä, että vammaiset nähdään nyt taakkana. Usein sanotaan, että te viette meiltä verorahat. Tässä on nyt siirretty siirrytty lääketieteelliseen malliin yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta mallista. Ja lopuksi voin vielä todeta, että hyvinvointipalvelujen leikkauksella leikataan myös työpaikkoja ja tämähän johtaa vain siihen, että yhä suurempi määrä vammaisia elää yhä vakavammassa köyhyydessä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lambert, minuutti. Kiitoksia. Hyvä, että on keskustella näistä asioista komission kanssa. Täällä parlamentissa on hyvin tietoisia, että tämä on ongelma unionissa, koska nuoret vammaiset, heillä on kaiken suurimmat vaikeudet tällä hetkellä saada ensimmäinen työpaikkaansa Missä tahansa sektorilla ja monella uusillakin sektoreilla. Joten komission tekemä erotus on tietenkin hyvä, mutta haluammekin nähdä, että tässä on vahvaa aktiivista syrjinnän vastaista toimintaa direktiivin puitteissa. Leikkaukset tietenkin haittaavat sitä, että voidaan osallistaa ihmisiä myöskin iskemaista edistetty kaikkein enimmälle. Minun kollegani Madame Harkiuri totesi, että tämä on sekä todistetta siitä, että vammaiset kärsivät enemmän kuin tässä yhteydessä. Yukon Sergio Chopin tekemä tutkimus osoitti sen, että kaksi kolmasosaa näistä henkilöistä koki vihamielisyyttä viimeisen neljän kuukauden aikana – ja myöskin, myöskin lehdistössä, jotain on näkynyt. Ja tässä nähdään lyhyen aikavälin taloudellista ajattelua, jolla on kauheat pitkän aikavälin vaikutukset. Kiitoksia seuraavaksi puoleksi toista minuutiksi puheenvuorossa edustaja Murphy. Kiitoksia. Minä äh, otin aloitteen eri ryhmittymien ohella jotta tätä saataisiin eteenpäin ja että katsottaisiin millaisia vaikutuksia säästötoimenpiteillä on vammaisiin ihmisiin myöskin korkea työttömyys, vähäiset palvelu, palvelut ja liian vähäinen tuki. Irlannissa on ollut paljon leikkauksia ja myöskin tässä henkilökohtaista avustusta on vähennetty. Nämä säästötoimenpiteet vaikuttavat hyvin moniin asioihin. Minun mielestäni siinä myöskin rikotaan ihmisoikeuksia. Tätä vastaan on taisteltu jo useita kymmeniä vuosia, että saataisiin takaisin ihmisarvo vammaiset ihmiset pitää saada mukaan yhteiskuntaan. Heillä pitää olla perusoikeuksia, oikeus tehdä työtä, työtä, tehdä työtä, päästä koulutukseen ja perustaa perhe. Vammaiset ihmiset eivät ole passiivisia uhreja, vaan he ovat taistelleet hyvin rohkeasti. Esimerkiksi eh, meillä on ollut kampanja Irlannissa tätä vastaan. Tämä osoittaa, miten eh, säästötoimenpiteitä vastaan voidaan taistella. Kaikki tämä on sellaista, että se on poliittinen valinta. Tässä on valittu, että pankit ja rikkaat ovat suotuisammassa asemassa kuin vammaiset. Su- suuret varat, joita eurooppalaiset korporaatiot pitävät, niihin ei päästä käsiksi ja niistä täytyy pitää kiinni riippumatta siitä, millaisia sosiaalisia kustannuksia siitä voi olla. Kiitoksia seuraavaksi Edustaja Galbelch, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Kansalliset velvoitteet ovat myös oikeaan suuntaan, mutta tämä oikeastaan on pelkästään vain näyteikkuna. Näyteikkuna politiikka oikeastaan, sillä täytäntöönpano kuitenkin seuraa perässä ja siinä on vielä aukkoja. Me tarvitsemme sosiaalipoliittisen uudistuksen terveyspolitiikan osalta ja koulutuspolitiikan osalta. Unkarissa 14 prosenttia vammaisista työskenteli ja tänä päivänä se on 31 prosenttia on heistä työelämässä mukana, mutta heidän työnsä ei ole kilpailukykyistä. Tämän takia hallituksella on suuri taakka tässä ja vastuu antaa tukia ja muita, mutta tämä yksin riitä, vaan pitää myöskin pyrkiä siihen, etteivät he joudu politiikan uhreiksi. Ja pitää luoda mahdollisuuksia sille, että vammaiset saavat myöskin mm, esteettömän pääsyn työpaikalle. Meidän pitää antaa kannustimia työnantajille, että tämä toteutuu. Ja myöskin pitää julkisten hankintojen kautta luoda tuotteita vammaisille. Meidän pitää ottaa myöskin vammaisten perusoikeudet paremmin huomioon. Tässä on vielä paljon tehtävänä. Tämän takia minusta on tärkeää, että käymme tätä keskustelua. Tämä on erittäin ajankohtainen asia ja tarvitsemme konkreettisia toimia. Now for one minute. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron minuutiksi saa edustaja Kostello. Herra puhemies, arvoisa komission jäsen. Noin 16 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista kärsii jonkinlaista vammaisu, vammasta. Ja työttömyystaso näiden henkilöiden keskuudessa on ainakin kaksinkertainen verrattuna ei-vammaisiin. Euroopassa vammaiset kärsivät suhteettoman paljon budjettileikkauksista. Tämä ö, tapahtuu ennen kaikkea lamamaissa, kuten Irlannissa. Troikan budjettikuri vaikutteet ovat tärkeitä, merkittäviä vammaisten keskuudessa. Millä tavalla me voimme torjua syrjimistä? mistä esimerkiksi talouden suuntaviivojen avulla. Millä tavalla voidaan luoda aktiivista työllisyyspolitiikkaa niin, että vammaiset voivat päästä ja pysyä työmarkkinoilla? Voidaanko käyttää myös tätä äsken hyväksyttyä sosiaalista investointien pakettia, jotta voidaan helpottaa vammaisten hoidon saantia ja kotona pysymistä? Meidän täytyy pystyä turvaamaan ja suojelemaan yhteiskunnan heikoimpia jäseniä ja ta- meidän täytyy pystyä takaamaan heidän perusoikeutensa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Zor. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Eurooppalainen painopiste, alue, oli se, että miten talouskriisi vaikutti eh, tasa-arvoon ja tämä Tutkimus osoitti, että kriisi vaikutti eritoten miehiin, mutta nyt voidaan todeta, että tämä, tässä se vaikuttikin naisiin. Tämä liittyy kriisiin ja kilpailussa voittaa se, joka on aggressiivisin ja vahvin, ja näin on myöskin työmarkkinoilla. Tästä syystä kaikkein herkimmät ryhmät kärsivät eniten. Tilanne on huono, sillä vuonna 2012 vammaisten ihmisten köyhyysriski oli 21 prosentissa. Me emme saa unohtaa tässä yhteydessä, että EU on yksi perusarvoista on solidaarisuus. Tiedämme, että yhteiskunnan täytyy tulla tehokkaammaksi, tarvitsemme enemmän kurinalaisuutta, kulutamme enemmän kuin tuotamme, mutta tämä taakka täytyy jakaa tasaisemmin. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että heikossa asemassa olevat eivät kanna kaikkein suurinta taakkaa tässä kriisissä. Meidän täytyy taata näille ihmisille, että he voivat elää ihmisarvoista elämää. Meidän täytyy asettaa seuraavat tavoitteet. Mukaanotto yhteiskuntaan, että työttömyys on pienempää ja että myöskin nämä henkilöt saavat oikeutetta palkkaa. Myöskin solidaarisuutta täytyy parantaa ja tämä on kaikkein tärkeintä, kun ajatellaan sosiaalivaltiota. Kiitoksia edustaja Howitt. Kiitoksia puhemies. Ja Norwich, tässä tehdään mielenosoitus. He menevät lepuvuissaan sinne ja protestoivat näitä suuria leikkauksia vastaan, jota, koska tavallaan osoitti osumaan sängyistään tämän mielenosoituksen takia. Yksi neljästä elää tällä hetkellä näiden tukien varassa UKssa, joka se on, että yksi vain 6 prosenttia tuota ihmistä, että, he ovat myöskin ajattaneet ongelmia näille vammaisille. Ja, ja yli 30 000 ihmistä minun alueeni ja vaalipiirissäni on kärsinyt tästä tilanteesta. Ja tällä hetkellä nämä vammaiset ovat 8 prosenttia – väestöstä, mutta he kärsivät 89 prosenttia näistä leikkauksista. Ja UKssa he eivät pääse palveluihin, mutta kuitenkin heille verottaa enemmän sitä, että ovat kotona sängyssä. Heille todetaan, että he ovat mukaan pystyvät työhön, vaikka valtio ei pystynyt tarjoamaan mitään tarjouksia. Ja heidän tukiaan leikataan ja sitten samalla myöskin nämä henkilöt menettävät elämänhalunsa. Just now. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Estaras Ferragut, puolitoista minuuttia. Bueno, <clears throat> gracias, señor presidente. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kriisin vaikutukset ovat ilmiselviä koko yhteiskunnalle, mutta ennen kaikkea kaikista heikoimmassa asemassa oleville, kuten vammaisille. Sillä tavalla, että vammaisyhteisö voi kärsiä näiden budjettileikkausten takia jo kaksoissyrjinnästä ja Euroopan unionihan arvostaa ihmisoikeuksia. Tämän vuoksi sen täytyy varmistaa se, että näitä ei tule käymään. YK on yleissopimus vammaisten oikeuksista on aivan historiallinen askel vammaisten ihmisoikeuksien rakentamisessa. Tämä ei ole kuitenkaan äh, loppu, vaan yhden prosessin alku. Me emme voi sallia sitä, että yksi yhteisö, jota jo ö, syrjitään, joutuu kaksoissyrjinnän kohtaiksi. Me emme voi palata takaisin enää polkua. Emmekä voi sallia tätä. Kaikki budjettikuritoimet, joihin jäsenvaltiot ryhtyvät, niissä täytyy kuitenkin pitää kiinni asianmukaisesta taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuurioikeuksien ylläpitämisestä. Ja budjettikuritoimien täytyy olla vain väliaikaisia ja millään tavalla ei saa loukata näillä ihmisoikeuksia. YK on sanonut, että kriisin aikana ponnistelut täytyy kaksinkertaista, jotta voidaan taata kaikkien ihmisten ihmisoikeudet ilman syrjintää syrjintää, eritoten niiden syrjintää, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Yleissopimuksen artikla 27 puhuu selvästi työstä, mutta ennen kuin puhutaan työstä, täytyy puhua mukaanottavasta koulutuksesta, jonka edessä me kaikki olemme samanarvoisia. Meillä on kaikilla samat ma- mahdollisuudet. Tämän vuoksi pyytäisin, että komissio jatkaisi aloitetulla tiellä niin, että vaaditaan kaikkia jäsenvaltioita kunnioittamaan sitä, että budjettileikkaukset eivät vaikuta kielteisesti vammaisten yhteisön. Kiitoksia. Nyt meillä on sitä menettelemään puhujalistaa, mutta haluaisin kertoa, että meillä on 12 pyyntöä tällä hetkellä. Ja tässä esityslistassa on ainoastaan viisi minuuttia. Ja tässä oli tarkoitus lopettaa kello 11 ja me olemme nyt jo myöhässä. Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksyn ainoastaan ne, jotka Hyväksyn ainoastaan muutamia. Ensinnäkin edustaja Chikiletska. Er- Paljon kiitoksia puhemies. Tämänpäiväinen keskustelu on hyvin tärkeä sellainen, kun ajatellaan julkista mielipidettä. Me haluamme kiinnittää huomiota siihen, että, vammai, että vammaisia, vammaisia ihmisiä voidaan syrjiä ei ainoastaan EUn budjetissa, vaan myöskin yksittäisten jäsenvaltioiden budjetissa on esitetty säästötoimenpiteitä. Parlamentti on puhunut hyvin selkeästi sen puolesta, että vammaiset vammaisia ihmisiä ja heidän toimiaan ei saa rajoittaa, varsinkin mitä tulee esimerkiksi oikeuteen päästä töihin. Kaikki Euroopan unionin toimielimet joutuvat omissa töissään ottamaan huomioon sen, että vammaisia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti. Minä haluan vedota komission suuntaan, että jäsenvaltiolla tulee olla ratkaisua siihen, että eurooppalainen strategia vammaisten osalta saadaan aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Pendergast. Thank you, chair and colleagues. We in Ireland... Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Irlannissa me olemme kärsineet 50 vuotta budjettikuritoimista, kun vallassa olevat päättivät toimia veronmaksajien varoilla. Tässä täytyy olla maalaisjärkeen perustuva lähestymistapa. Haluan tuoda komissio ja sen Redingin tietoisuuteen tiettyjä esimerkkejä, kun ajattelen omaa äänestäjäkuntaani. Irlannissa liikkuvuusapu, jolla voidaan mahdollistaa ihmisten itsenäinen, itsenäinen asuminen, se tullaan lakkauttamaan ra- rahoitus kotipalvelulle on, sitä on leikattu merkittävästi ja on arvioitu, että 40 prosenttia eläkeläisistä, joilla on jokin vamma, eivät saa mitään kotipalveluja. oppimisvaikeuksista kärsivät lapset eivät saa juurikaan tukea koulussa. Kiitos. And just now for one minute. Ja juuri nyt puheenvuoron minuutiksi saa herra Shogor. a gazdasági válság negatív következményeinek enyhítésére. Kiitoksia, puhemies. Nämä negatiiviset vaikutukset eh, näistä säästötoimenpiteistä, niitä on tietenkin pehmennetty, mutta nämä säästötoimenpiteet koskevat juuri niitä ryhmiä yhteiskunnassa, jotka ovat suojelun arvoisia, jotka eivät voi itse puolustautua. Olisi hyvä, jos komissio tekisi suosituksia ja parhaita käytäntöitä jaettaisiin eteenpäin, joiden avulla sitten jäsenvaltiot voisi rohkaista, että otetaan vammaiset paremmin yhteiskuntaan ja työmarkkinoille mukaan. Tiedän, että uusissa jäsenvaltioissa on vielä enemmän ongelmia näiden asian suhteen kuin Euroopassa yleensä. Joten komission pitäisi kiinnostua vielä enemmän näistä jäsenvaltioista. Täällä tarvitaan enemmän apua, koska tällä hetkellä siellä eivät saa tarpeeksi oikeuksia. Kolashikovi. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Niki Lassovi. Paljon kiitoksia, että sain puheenvuoron, puhemies. Vammaiset ihmiset ovat siinä tilanteessa, että he joutuvat syrjityksi. Vammaiset ihmiset, joilla on sekä fyysinen että psyykkinen vamma, ovat kaikkein herkimmässä asemassa oleva ihmisryhmä. Ja nämä henkilöt esimerkiksi kriisin aikaan ovat ensimmäisiä, jotka menettävät työpaikkansa ja joutuvat näin köyhyysrajan alapuolelle. Mutta Nämä ihmiset ovat edelleenkin sosiaaliturvajärjestelmän reunoilla. Me keskustelemme tästä edelleen. Kello on jo 23.20. Tämä on hyvin tärkeä asia. Puhumme tästä näin myöhään. Pidän hienoa sitä, mitä komission jäsen totesi, että Euroopan unioni on allekirjoittanut vammais, vammaisia koskevan yleissopimuksen ja Euroopan unioni pyrkii myöskin pitämään huolta näistä ihmisistä. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Papa Nikolaou. Kiitoksia puhemies. Mahdollisesti tilanne on niin, että tässä on kaksi maata, jolla on suuria taloudellisia ongelmia, kuten Kreikka, niin kärsivät juuri tällaisista ongelmista – erityisesti. Täällä syrjitään näitä henkilöitä. Mutta juuri niitä, jotka tarvitsevat suojelua. Esimerkiksi Kreikassa työttömyys aste on melkein 25 prosentissa. Ja tässä ryhmässä taas niiden työttömyysaste on 55 prosenttia. Joten kriisiaikaan on vaikea löytää töitä. Ja jos jollain on liikkuvuusrajoitteita, niin on melko mahdotonta löytää työpaikka. Tässä puhumme siis sosiaalikysymyksistä ja meidän pitäisi katsoa myöskin käytännön kysymykset, kuinka voidaan löytää paremmin työpaikka, koska tänä päivänä vammaisilla on myöskin paljon pätevyyttä, jotka voivat auttaa yhteiskuntaa. Kiitoksia. Viimeinen puhuja edustaja Jube. Kiitoksia. Portugalissa vammaiset edustavat noin miljoonaa henkilöä. Äskettäin on arvioitu niitä vaikutuksia, joita Euroopan unionin pakottamilla toimilla on ollut. Johtopäätöksenä on se, että kaikista heikoimmassa asemassa olevat henkilöt tässä kärsivät eniten, ennen kaikkea vammaiset henkilöt. Yli sadalla prosentilla on vähennetty, hyvin suurella määrällä on vähennetty kansallisia terveyspalveluvaroja. Yhä selvempää on se, että vammaiset henkilöt eivät enää pysty ollenkaan pääsemään mukaan työmarkkinoilla, työmarkkinoille ja yhä useammat kärsivät aliravitsemuksesta ja nälästä. Euroopan komissio ja tämän parlamentin suurimmat ryhmät täysin jättävät huomiotta vammaisten yleis, oikeuksien yleissopimuksen. Meidän täytyisi noudattaa perusoikeuksia ja kunnioittaa myös vammaisten henkilöiden ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Kiitoksia. Olen pahoillani, että minun täytyy nyt päättää tämä menettelymän puhelista. Tiedän, että haluatte protestoida, mutta olen pahoillani. Minä täytän nyt kaikki määräykset. Haluan nyt antaa puheenvuoron komission ja sen Redingille loppupuheenvuoroa varten. Kiitoksia puhemies. EUn vammaisstrategia, jonka tiedätte oikein hyvin, koska se on ollut jo toiminnassa vuodesta 2010, auttaa jäsenvaltioita edistämään sosiaalista mukanottoa. Ja vaikka vammaiset jäsenvaltiot ovat periaatteessa vastuussa eh, terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoamisesta. Euroopan komissio auttaa niitä tässä työssä. Otetaanpa esimerkiksi työttömyystaso sellaisissa toimissa kuin esimerkiksi autististen henkilöiden työssä. Meillä on aivan erityinen ohjelma, jossa autamme jäsenvaltioita siinä, että he integroivat tämän erityisen vamman näihin normaaleihin työohjelmiin ja komissio pyrkii tarjoamaan ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä, käytäntöjä jäsenvaltioille näissä, näissä aivan erityisissä kysymyksissä. Mutta totta kai komission täytyy vaikuttaa myöskin itsessään tähän tilanteeseen ja tästä syystä kollegani Andor on esittänyt sosiaalisen investointipaketin, jossa komis, jota komissio käyttää, jotta se ohjeistaa jäsenvaltioita siinä, että siinä, miten näitä rahoja investoidaan tehokkaammalla tavalla inhimilliseen pääomaan ja sosiaaliseen kohesioon. Tämä strategia, josta herra Kosa kyseli, sitä, se tarkastetaan tänä vuonna ja myöskin raportoidaan tuon strategian käytöstä tässä talossa. Puhumme myönteisistä elementeistä myöskin siitä, mitä emme ole saaneet aikaiseksi. Siis sekä me, Euroopan unioni että jäsenvaltiot, mutta se mitä me teemme on se, että pyrimme kanavoimaan uudestaan rakennerahastot, ei ainoastaan rakennerahastot nykyhetkenä, vaan myöskin tulevaisuudessa koska kun ajatellaan rakennerahastojen sääntelypakettia vuosina 2014-2020, olemme identifioineet, että tarvitaan toimenpiteitä vammaisten tarpeisiin liittyen. Ja yksi tämän talon jäsen on myöskin pyytänyt, että tämä siirretään e, institutionaalisesta yhteisölliseen hoitoon. Ja tämä on ongelma, monissa jäsenvaltioissa ja myöskin pääsy näihin palveluihin ja tästäkin tarkoituksenamme on tehdä ehdotus. EUn rakennerahastot auttavat jäsenvaltioita tällä alalla ja e, tässä myöskin henkilökohtaisen avustuksen saaminen on mukana näissä rakennerahastoissa ja niitä voidaan käyttää, jotta voidaan rahoittaa nämä toimet. Totesin myös, ja todellakin tarkoitan sitä, että meillä täytyy olla erilainen näkökanta palvelujen edistämiseksi näissä, näillä osa-alueilla, koska väestö ikääntyy ja me todellakin tarvitsemme palveluja, aivan uudenlaista työpaikkojen kehitystä. Minä lasken sen verran, että parlamentti auttaa meitä ja jäsenvaltioita niin, että nämä työpaikat parantavat kasvua, eikä että ne olisivat sellaisia, että ne olisivat vähempi arvoisia, ne ovat hyvin tärkeitä. Kiitoksia esittelijä, että otitte esille tämän hyvin hankalan ongelman ja kiitoksia kaikista, kaikille tämän talon kollegoille, jotka käyttivät puheenvuoron. Komissio pyrkii jatkamaan työtä tämän parissa teidän avustuksellanne. Paljon kiitoksia komission jäsen, kiitokset kaikille puhujille, kiitoksia myöskin tulkeille. Keskustelu päättyy. Seuraava istunto on huomenna keskiviikkona 13. päivänä kello 9-14 ja sitten kello 15-23. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Mr. President. Actually, I'm making a point of order on a point of order. Niin, työjärjestyksestähän. Huomasitte minun aikaisemman puheenvuoropyyntöni. Ja oikeastaan tämä asia on tullut ensimmäinenkin. Jos täällä näette joku, joka pyytää työjärjestyspuheenvuoroa, että mitä ottaa se työjärjestyspuheenvuoro huomioon. Se on teidän vastuunne. Eli tämä aikaisemmin oli virhe.